tämän istunnon pöytäkirjaan. Ja sitten on vuorossa esityslista ja työsuunnitelma puheenjohtajakokouksen mukaisesti sit hyväksymät lopullinen Lopullinen esityslista luonnos on jaettu. Tiistain osasalta ECR on esittänyt, että neuvoston ja komission julkilausumat Syyrian kemian, ase, kemiallisten aseiden tuhoamisesta otettaisiin mukaan esityslisälle Tästä herra Marjas on pyytänyt puheenvuoroa. Pitää Marjas. Kirja Proedre, εκ μέρους του ECR, ζητούμε Kiitos. Me vaadimme, että tiistaina korkea edustaja Rouva Ashton ottaisi kantaa seuraavan kysymykseen. Tässä on kysymys Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamisesta Välimeren alueella. Tämä on mielestämme erittäin vakava kysymys. amerikkalaiset laivat Välimerellä tuhovat näitä aseita välimerellä, mutta tämä on ympäristölle erittäin vaarallista. Ja tämä menettely tulee kestämään vähintään 60 päivää. Siksi pitäisi selkeästi ilmaista, mitä neuvosto ja komissio tulee tekemään tämän asian selvittämäksi. onko ryhdytty toimiin ympäristötuhojen estämiseksi? Meidän kantamme on seuraava. Kun Syyrian kemiallisia aseita tuhotaan, sen tulisi tapahtua Välimeren alueen ulkopuolella alueella, joissa ei ole asutusta ja jotka ovat kaukana asutuksesta, koska tämä tilanne on erittäin vaarallinen. Se asettaa monet EUn kansalaiset vaaran ennen kaikkea Kreetalla, ja me haluamme, että tästä asiasta keskustellaan huomenna. Kiitos. Ja sitten yksi puhuja puolesta ja yksi tämän, tätä esitystä vastaan. Kuka haluaa puhua puolesta? Kuka haluaa kannattaa tätä esitystä, Rouva Harms? Äh, Mielestäni tämä on erittäin tärkeä aihe. Me olemme yksimielisiä siitä, että nämä kemialliset aseet täytyy tuhota, mutta meidän täytyisi kuitenkin keskustella itse prosessista ja ympäristöseurauksista. Ryhmäni tukee tätä ehdotusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Kuka haluaa puhua tätä vastaan? Rova Sors, olkaa hyvä. No. Ja, okei. Haluaako joku muu puhua tätä vastaan? Ei ole. Näin olen äänestämme Kuka kannattaa tätä esitystä? Kuka äänestää vastaan? kuka äänestää tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Ich habe gar keine Abstimmung. Habe ich irgendwo eine Abstimmkarte? Onko minulla kortti? Haben alle ihre... Ovatko kaikki laittaneet korttinsa äänestyskoneisiin? Sitten äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. puolesta 148, vastaan 139, 57 tyhjää. Esitys on hyväksytty. Wir kommen nun sitten onko, onko tiistaihin jotakin muuta esitettävää? Ja se on siis Te pyysitte jälleen puheenvuoron. Onko, koskeko tämä esityslistaa? Vai onko tämä työjärjestyspuheenvuoro? Esityslista tiistaille. Bin ich zu hören? Jetzt bin ich zu hören. En... Kuuluuko nyt kuuluu? Niin, arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minulla olisi huomio esityslistaan liittyen. Tämä koskee myös huomista. Minä tiedän, että tarkistusten jättö päivä on jo mennyt, mitä esityslistaan tulee, mutta aivan lyhyt asia. Me keskustelemme huomenna Euroopan unionin tärkeimmästä henkilöstä, eli puhumme siis komission puheenjohtajasta, ja tämä on kaikkein tärkein asema eh, jonka Euroopan unionissa voi jakaa. Ja Meillä on keskustelu, johon varattu 90 minuuttia, eli yhtä paljon kuin keskustelimme eh, helmikuussa rautatieyrittäjistä. Eli mielestäni nyt täytyisi ottaa huomioon, eh, kuinka tärkeästä asemasta on kysymys. Jos haluamme ottaa kansalaiset vakavasti, niin silloin me emme voi keskustella ainoastaan 90 minuuttia. Niin minä tekisin vielä lyhyen ehdotuksen siitä, mitä me voimme hoitaa tämän. Tämä oli työjärjestyspuheenvuoro, eikä, enkä voi tätä jatkaa, emme voi sallia sen jatkamista. Kiitoksia. Sitten vuorossa keskiviikko. Tässä GUE-ryhmä on, äh, Haluo tämä esitys liittyy Israelin ja Palestinian välisen äh, konfliktin eskalaatioon. Ja tässä herra Zimmer. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ryhmäni nimissä haluaisin esittää, että keskiviikko-iltapäivänä me emme kävisi ainoastaan keskustelua korkean edustajan kanssa Israelista ja Palestinasta, vaan että tekisimme siitä myös päätöslauselman. Viikonlopun ylitilanne on pahentunut ja me kokoonnumme parlamenttina vasta kesälomien jälkeen ja siksi mielestäni on todellakin tarpeellista, että me otamme kantaa tähän, ei ainoastaan, että me keskustelemme sisäisesti korkean edustajan kanssa, vaan meidän täytyisi antaa todella eh, viesti, että me pyrimme estämään eh, tämän tilanteen pahenemisen. Tuhansia raketteja on ammuttu Israeliin Tuhannet palestinalaiset joutuvat poistumaan Kaasan pohjoisalueelta. Heitä uhataan. Ja todellakin tässä myös maahyökkäys on uhkana. Ja meidän täytyy todellakin ottaa selkeästi kantaa parlamenttina tähän kysymykseen. Ja halua Edustaja Guerrero puhuu tämän esityksen puolesta. Olkaa hyvä. Creo que es cierto que no podemos irnos. Kiitoksia. Minusta on aivan totta, että emme voi odotella syyskuuhun asti, kun tuomitsemme alueella tapahtuvan väkivallan ja välitämme viestin molemmille osapuolille väkivallan lopettamiseksi. Siitä syystä ryhmäni on tämän esityksen kannalla, jos voimme varmistaa sen, että parlamentti voi saada yhtenäisen äänensä kuuluviin ja tukea muiden osapuolten toimintaa niin, että tämä väkivalta voidaan lopettaa. Toisin sanoen, me tarvitsemme lyhyttä päätöslauselmaa, jossa vaaditaan tulitaukoa väkivallan lopettamista molemminpuolisesti, palaamista vuoropuheluun niin, että kunnioitetaan kaikkia tällä alueella. Kiitoksia. Haluaako joku puhua tätä esitystä vastaan? Pitäisi se Herr Preda. Herra Preda, olkaa hyvä. Merci, monsieur le, Merci, monsieur le président. Nous avons été... Kiitoksia, hyvä puhemies. Meille sopii tämä ajatus keskustelusta, mutta ei päätöslauselmasta. Ja en tiedä, voimmeko nyt ilmaista itseämme lyhyessä päätöslauselmasta, kuten kollega totesi, ja että voitaisiin välittää selkeä viesti. Tässä jo kahden päivän sisällä. ja Kiitoksia. No niin, esitys kuului niin, että keskustelu ja päätöslauselma. Nyt täytyy äänestää, että kuka haluaa kannattaa tätä QE-ryhmän esitystä. Puolesta siis. Kuka äänestää vastaan? Kuka äänestää tyhjää? Sel- selvä enemmistö. Kiitoksia. Damit ist der Arbeitsplan... Näin ollen tämän viikon ö, aikataulu on lyöty lukkoon ja esityslista. Sitten on vuorossa minuutin ö, puheenvuorojen jakso. Ensimmäisenä on herra Chakai pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Herra Chakai. Herra Chakai. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President.